Hyvät kollegat, minulla on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi Tunisian tasavallan presidentti Monsef Marzuki täällä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Sydämesti tervetuloa, hyvä presidentti. Hyvä presidentti, sillä aikaa kun te tulitte tänne luoksemme Samaan aikaan teidän maanne suree kansanrintaman johtaja Shokri Belaidia, joka kauhealla tavalla murhattiin tänä aamuna. Me tuomitsemme tämän hyökkäyksen voimakkaasti. Me tiedämme, että Tunisian viranomaiset tekevät kaikkensa ja ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta vastuulliset saadaan tuomioistuimen eteen. Tällainen rikos ei saa jäädä rankaisematta. Haluaisin Benaidin perheelle ja Tunisian kansalle esittää surunvalittelumme. Me olemme näinä vaikeina aikoina rinnallanne ja vetoan kaikkiin Tunisian kansalaisiin nousemaan ja puolustamaan demokratiaa, jotta yhtenäisyyden henki, joka 14. tammikuuta 2011 johti maan vapautumiseen, säilyisi hengissä. Hyvä presidentti, otamme teidät avoimin, avoimesti vastaan vapaan kansan edustajana teidän kansanne päätti korruptoituneen hallinnon rauhanomaisin keinoin. Nyt kun te olette täällä täysistunnossa, annatte meille mahdollisuuden muistaa myös niitä tunisialaisia, jotka maksoivat hengellään vapaudesta ja eh, ihmisarvostaan. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, eh, sitä kautta, että toivotamme tervetulleeksi eh, tasavallan presidentin tänne Strasbourgiin. Toivotamme tervetulleeksi myös miehen, joka lääkärinä yli 15 vuotta toimi täällä Strasbourgissa potilaidensa hyväksi ja puolusti ihmisoikeuksia äh, ollessaan maanpaossa. Äh, tasavallan presidentti kertoi minulle juuri äsken, että Strasbourgin kansalaisena seurasin vanhan parlamentin ja äh, uuden parlamentin rakennuksen rakentamista aivan naapurina tässä lähikadulle. Ja minulle tämä on hyvin herkkä hetki henkilönä, joka olen 23 vuotta elänyt maanpaossa tämän rakennuksen lähellä ja tämä rakennus oli minulle symboli siitä, että jonain päivänä myös minun maassani valitsisi demokratia ja vapaus. Ja siksi Tunisian tasavallan presidentti sanoi minulle, että tämä on hänelle hyvin äh, herkkä ja tärkeä hetki äh, saada puhua täällä tänään ja niin se on meillekin äh, saada toivottaa teidät tänään tänne tervetulleeksi. Teidän kansanne on murtanut kahleet ja äh, mennyt demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen tielle. Se on pitkä ja kivinen tie ja siinä on suuria haasteita. Se on kivulias tie. Olen kuitenkin yhä vakuuttunut siitä, että teidän maallenne ei ole mm, paluuta takaisin, vaan teidän on jatkettava demokratian tiellä. Minä olin joulukuussa vieraananne Tunisissa. Olimme ensimmäistä kertaa maassanne ja minun on myönnettävä, että olin en oikein tiennyt sinne mennessäni, millainen tällainen siirtymävaiheen maa on, mutta rohkeus ja uudistushalu maassanne on todella kiehtova. Ystävällisin sanoin sanoitte minulle, että teidän roolissanne presidenttinä teidän täytyy antaa luottamusta kaikille Tunisian kansalaisille, niille, jotka taistelevat hyvinvointinsa puolesta ja demokratian puolesta. Tämä on tasavallan presidentin tehtävä, näin sanoitte. Sitä varten presidentti kuitenkin tarvitsee tukea ja tätä tukea tulette varmasti saamaan täältä parlamentista. Sydämellisesti tervetuloa, hyvä Tunisian tasavallan presidentti, teillä on puheenvuoro. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat, rakkaat ystävät. Vuodesta 1996-2001 diktatuuri ei päästänyt minua lähtemään Tunisiasta ja parlamentti, Euroopan parlamentti vastasi siihen tällaisella äh, vapauden passi äh, asiakirjalla ja se annettiin minulle täällä vuonna 2000. Tämä symbolinen passi oli erityisesti seuraavan edustajien aikansa. Astrid Tors, Gianfranco Dell'Alba, Daniel Cohn-Bendit, Daniel Ducarme, José Maria mendelius Alain Lipitz, Fodé Silla, Ali Thierry Boumedienne, Cecilia malmstrm Marie-Arlette Carlotti, Françoise Grostet et François Zimré. Ja haluaisin ilmaista näille henkilöille syvän kiitollisuuteni ja myöskin kaikkien Tunisian ja arabimaiden demokraattien kiitollisuuden siitä, että täällä aina Euroopan kansojen edustajat ovat meitä väjämättä tukeneet. Mesdames et messieurs, Hyvät naiset ja herrat, työskentelyn lopussa kirjoitin, että jos 1700-luku oli Ranskan ja amerikkalaisen vallankumouksen vuosisata, 1900-luku oli taas venäläisen ja kiinalaisen vallankumouksen vuosisata ja tämä vuosisata on ollut sitten arabivallankumouksen vuosisata. Ja äh, näin todella äh, voimme huomata, että kun kaikki tuntuu korotetulta, niin yhtäkkiä löytyy energiaa jälleen äh, löytää äh, oikea tie. Arabi vallankumoukset ovat tällä tavalla päässeet historian ikestä pois ja lopulta olemme päässeet vapauden tielle. Ja keskeinen kysymys onkin se, onko tämä äh, vallankumous ollut hyväksi vai huonoksi, onko se vaara vai mahdollisuus. Ja tällä tavalla ihmiset varmastikin, jotta he näkisivät samalla tavalla asiat, tarvitaan tiettyjä yhteisiä asioita ja hyvin usein äh, ymmärtämys on kuitenkin vaikeaa löytää, pyytäisin, että suhtautuisitte ymmärtämyksellä tähän asiaan, äh, sillä äh, muutoin meillä ei ole mahdollisuuksia tavata toisiamme. Me arabivallankumouksien edustajat voimme olla tietysti ongelma. Tässä on olemassa tietysti mahdollisimman suuri mahdollisuus, että tulee lisää epäsortoa, jopa sisällissotia. Näin on tapahtunut Syyriassa ja se voi vaikuttaa Euroopan turvallisuuteen. Toinen vaara on se, että nuoret vaikeassa tilanteessa äh, ryntäävät tänne Eurooppaan ja haluavat heti paikalla äh, parempaa elämää. Sitten on kolmas uhka myöskin, aseellinen, aseelliset islamisti äh, ääriryhmät, kuten salafismi, jihadismi, ne ovat myöskin vakava uhka meidän alueellemme. Al-Qaidan uhka, erityisesti Pohjois- Malissa on hyvin tärkeää, että siellä Ranska toimii, koska se myöskin uhkaa näitä arabikevään maita ja se myöskin voi uh-, uhata demokraattisia vallankumouksia, jotka ovat nyt päässeet kuitenkin näistä diktatuureista eroon. Mesdames et messieurs, Hyvät naiset ja herrat, voidaan sanoa, että lasi on myöskin puoliksi täysi. Ei ole mitään pelättävää arabivallankumouksesta, koska kysymys ei ole nationalistisista tai muukalaisvihaa peräänkuuluttavista vallankumouksessa. Itse asiassa länsivastaisia ja Israelin vastaisia sloganeita ei ole kuultu. Ja itse asiassa kysymys onkin siitä, että sisäinen vapaus on pyritty tätä kautta löytämään. Viimeisimmät salafistien iskut länsimaisia vastaan muun muassa tämän suurlähetystöiskun kautta äh, eivät ole kuitenkaan johtaneet vaikeisiin tilanteisiin ja nyt ei ole mitään pelättävää näiden vallankumousten puolesta, koska itse asiassa kysymys on sosiaalisesta vallankumouksesta ja tällä tavalla ähm, pyritään parantamaan sosiaalista ja taloudellista tilannetta näissä maissa niin, että näistä demokraattisista vallankumouksista ei ole teille mitään uhkaa. Tietysti myöskin Tunisian, Libyan, Egyptin ähm, vaalivoitot ovat langenneet islamisteille, mutta kuitenkin myöskin he ovat olleet tärkeässä asemassa demokratia luomassa ja äh, sanoisin, että islamismi ei kuitenkaan arabikevään aikana millään lailla pysty vääristämään tätä tilannetta, koska äh, kysymys on demokraateista ja äh, siitä, että pyritään maltillisesti enemmistö hengessä myöskin saamaan islamistit mukaan tähän liikkeeseen. Ovatko he kuitenkin vilpittömiä vai toimivatko he omien tarkoitusperiensä mukaisesti? Sen näyttää aika nyt joka tapauksessa meidän täytyy yhdessä toimia ja pyrkiä siihen, että asiat ratkeavat yhteistuumin. Quant à ceux qui parlent Jotkut puhuvat jo äh, arabikevättä ja seuraavasta islamismitalvesta. Heille haluaisin sanoa, että äh, myöskin muiden vallankumouksien jälkeen on kestänyt vuosikymmen ennen kuin on päästy tasapainoon Hyvät naiset ja herrat, mitä tulee vallankumouksen jälkeisestä, jälkeiseen aikaan, kaikki on vielä auki, mitään ei ole vielä päätetty. Tunisiassa me saimme mahdollisimman verettömän vallankumouksen aikaiseksi ajattelen tässä Syyrian kansaa, joka on nyt maksanut kovan hinnan vapaudestaan ja tarvitsee todella kaikkien vapaiden kansojen ja Euroopan humanitaarisen ja poliittisen tuen. Me olemme saaneet aikaiseksi enemmän yhteisrintamahallituksen, jossa on mukana niin maallisia, maallisia voimia kuin myöskin islamista ja kaikki maltillisuuden hengessä. Ja tarkoituksena on saada aikaiseksi samantyyppinen valtio, joka oli aiemminkin voimassa. Ja nyt olemme onneksi saaneet Tunisia myöskin takaisin kasvun uralle. Vuonna 2012 kasvuprosentti oli 3,5 Tietystikin on muistettava, että äh, koalitiohallituksissa aina on omat ongelmansa ja äh, meidän täytyy pyrkiä tulevissa vaaleissa äh, erityisesti kansan ääni saamaan kuuluviin. Tämä kaikki demokratian hengessä ja moniarvoisen yhteiskunnan hengessä me olemme päättäväisiä sen suhteen, että kaikkia vapauksia on puolustettava, samoin on myöskin suojeltava naisia, mutta tietenkään emme pysty mitään valtavaa muutosta saada parissa vuodessa. Takana on kuitenkin pitkä ajanjakso ja tietysti olemme myöskin valmiita tekemään Tunisiasta modernin ja jättämään köyhyyden taaksemme, mutta tietystikin meillä on raskas perintö takanamme meidän tarkoituksenamme on saada nämä maltilliset islamismit mukaan tähän strategiaan, ähm, koska äh, on hyvin tärkeää, että ähm, se joukko, joka ei demokratia lähde mukaan, voitaisiin myöskin saada mukaan tähän yhteiseen kehitystyöhön. Emme koskaan voi hyväksyä sellaista liikettä. Täällä Euroopassa vasta liike olisi kenties äärioikeisto että tämä liike asettaisi vaaraan millään lailla tätä uutta modernismin kaipuutamme. Me emme millään lailla anna naisten ihmisoikeuksien tai länsisuhteettemme joutua vaaraan, vaan haluamme rauhanomaisen ratkaisun ja ystävälliset suhteet näiden kahden yhteisön välillä. Tämä työ on, tie on ollut vaikea. Meillä on ollut paljon vihollisia tässä rauhanomaisessa vallankumouksessa ja monet ovat halunneet nähdä äh, sen äh, kaatuvan. On ollut kaikenlaisia äh, esteitä. Muun muassa tänään poliittisen johtajan hirvittävä murha, tunsin hänet hyvin ja hän oli minulle ystävä. Pitkältä aikaväliltä hänet tunsin ja tänään haluan teille kertoa, että tämä on todellinen, todellinen uhka, mutta me emme kuitenkaan halua tätä viestiä ottaa vastaan, vaan me jatkamme ja haluamme todella vetää naamiot tämän vallankumouksen vihollisten kasvalta pois. Haluamme jatkaa omaa politiikkaamme. Tämä demokratisaatioprosessi kestävän kehityksen kautta on varmasti monimutkaisempi ja vaikeampi kuin ennakoitinkaan, mutta se etenee. Ja monet tekijät varmastikin vaikuttavat eh, arabivallankumouksiin, eh, kansalaisten eh, lannistuminen tai päättäväisyys, nämä tällaiset perhosefektit, joiden liikkeitä on todella vaikea ennakoida, mutta voitte luottaa siihen, että olemme todellinen siirtymäajan laboratorio Tunisiassa ja meillä on todella tarkoitus onnistua. Hyvät naiset ja herrat, olemme kovasti kärsineet Tunisiassa sen takia, että meillä ei ollut oikeusvaltiota, mutta myöskään emme olleet läsnä kansainvälisellä areenalla kun diktaattori voitti vaalit 99 prosenttisesti. Me demokraatit, ihmisoikeusaktivistit emme koskaan voineet vaatia näiden vehkeilyjen epäämistä ei ollut mitään äh, kansainvälistä tuomioistuista, istuinta, äh, mutta on hyvin tärkeää, että kuitenkin ihmisoikeuksia varten on olemassa kansainvälisiä instansseja, joissa voidaan todella myöskin tällaiset asiat ottaa huomioon. Minä olen ajatellut tällaista äh, kansainvälistä ihmisoikeus ähm, Äh, elintä ja äh, myöskin äh, Afrikan yhteisö on tähän asiaan lähtenyt mukaan. Tarvitaan vain paljon yhteistä työtä, että myöskin Tunisiassa demokratia kehitys lähtee nyt todella hyvälle uralle. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy tietysti luottaa itsemme, mutta haluamme myöskin luottaa Eurooppaan, jota ensimmäistä kertaa historiamme, yhteisen historiamme aikana ajatuksemme ja intressimme olisivat samankaltaiset. Ymmärrän, että teillä on varmastikin täällä Euroopassa ongelmia, mutta olemme, val, val, olemme myöskin varmoja siitä, että jos haluatte vahvistaa meidän kehitystämme, se vahvistaa myöskin teidän aseman. Ja haluaisin erityisesti kiittää Saksaa siitä, että se halusi muuttaa osan tästä 60 miljoonan euron velasta kehityshankkeiksi. Haluamme myöskin jatkaa samantyyppistä kumppanuutta muiden, erityisesti Ranskan kanssa tietysti kysymys on nyt tässä ollut taloudesta, mutta meillä on myöskin paljon syvempää yhteistyötä edessämme me voimme todeta, että äh, on olemassa kaksi eri kulttuuria, kyllä, mutta Maghreb arabiaksi tarkoittaa länttä itse asiassa. Ja tavallaan me olemme ikään kuin etelä-länsimaisia ja meillä on pohjois-länsimaisten kanssa tiettyjä samoja juuria, samanlaista kulttuuria. Ja kaikki tämä on luonut hyvin mutkikkaat suhteet kenties, mutta hyvin voimakkaat suhteet. Ja tiedämme, että että länsi on myöskin velkaa arabimuslimikulttuurille ja Eurooppahan on myöskin osaltaan voinut tämän nähdä taiteissansa ja tieteissänsä. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että meidän täytyy luoda jatkuvat, mutta myöskin tasa-arvoiset suhteet haluaisin toivoa, että Eurooppa antaisi arabikielelle ja kulttuurille sellaisen aseman, joka on siltä kuitenkin kielletty vuosisatojen ajan sillä tavalla, että ne tulisivat uusien sukupolvien kautta paremmin hyväksytyiksi. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan vaikutus arabimaailmaan on myöskin ideologista, eikä se ole mitään uutta. Tämän vuosisadan aikana Egypti, Irak, Libya ovat olleet siinä roolissa, kun jotkut eurooppalaiset valtiot aiemmin kenties Nasser, Saddam ja Gaddafi ovat halunneet olla arabimaailman bismarkkeja – Tällä hetkellä voimme vain unelmoida Magrebin unionista, joka olisi Euroopan unionin kaltainen alue. Euroopan unioni kiehtoo meitä siksi, että se on onnistunut tässä ihmeessä. Ranskan ja Saksan välisten riitojen sovittaminen oli todellinen ihme ja se osoittaa, mitä mahdollisuuksia on näitä ihmeitä saada aikaiseksi. Ja haluaisin todella kertoa teille, mitä me odotamme Lähi-idässä. Toivomme, että israelilaiset voisivat myöskin pyrkiä rauhaan, jossa kysymys ei ole siitä, että rauhan aikana vain hiotaan aseita ja pyritään vaan uuteen sotaan lähtemään entistä voimakkaampina. No, pyytäisimme, että myöskin pyytäisitte Marva Barkutin äh, vapauttamista. Hänhän on parlamentaarikko kuten tekin. Ja että hän pääsisi Tunisiaan äh, kymmenen vuoden vankeus on tuhonnut hänen terveytensä. Haluaisin nyt lopuksi puhua vielä henkilökohtaisista muistoista. Strasbourg on kaupunki, jossa opiskelin, opin työni ja tämä jätti jälkensä minun tässä kaupungissa syntyivät kaksi tytärtä, niin myöskin täällä on tehty päätöksiä, jotka ovat ohjanneet koko minun elämäni nuorena. Sairaalalääkärinä 70-luvun alussa minä olin täällä myöskin tekemässä väitöskirjaani ja minulle ehdotettiin, että työskentelisin lääketieteessä eh, ihmisten eh, kokemusten puitteissa ja minä eh, todella hyväksyin tämän ehdotuksen ja tinkin Mark Lainin kanssa tämän väitöskieleni. En tiennyt että hän juutalaisena oli joutunut keskitysleirille ja että lääkärinä hän oli itse joutunut tällaisiin tehtäviin keskitysleirillä. Tämän väitöskirjan valmistuminen oli todellinen kauhujen matka. Ymmärsin, kuinka arkipäivästä paha on voinut olla. Ja tällä tavalla joudun ensimmäistä kertaa tekemisiin myöskin ihmisoikeuksien universaalin ähm, julistuksen kanssa. Ja uskon, että Mark Klein tuossa todella teki jotakin sellaista, joka todella äh, vaikutti hänen oppilaansensa ja äh, myöskin hänen tulevaisuutensa kaikkien muiden ihmisten tulevaisuuteen. Hän ei voinut kuvitellakaan, että hänen vaikutuksensa olisi voinut johtaa johonkin tällaiseen, äh, mutta myöskin paljon pahaa siihen oli hänen kokemuksessaan, mutta se johti myöskin voittoon. Ja tämä voitto mielestäni on nyt myöskin mahdollisuus demokratialle, rauhalle ja ihmisten välille veljeydelle. Ja haluaisinkin nyt hänelle omistaa tämän ja haluaisin Ja haluaisin lopuksi myöskin tervehtiä Strasburgia, Elsassia, ranskalais ystävyyttä ja euroarabialaista ystäväisyyttä. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa tämän kaikkein kauneimman tervehdyksen, joka ihmisten välillä on koskaan ollut. Assalamu alaikum. Olkoon rauha kanssanne. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat. Minun ei varmitse tarvitse teidän aplodeihin ja presidentin sanoihin mitään lisätä. Sovin äsken eh, Tunisian tasavallan presidentin kanssa, koska sain täältä eh, useita pyyntöjä puheen eh, aikana, että tämä parlamentti symbolisesti näiden aplodeen lisäksi kunnioittaa uhreja sitä kautta, että tämän istunnon päätteeksi järjestämme hiljaisen hetken. Pyytäisin nyt, että nousitte seisomaan, pidämme hiljaisen hetken. darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Sydämelliset kiitokset. Kiitän Tunisian tasavallan presidenttiä, hyvät naiset ja herrat. Tämä oli hyvin liikuttava hetki. Eläköön Tunisia, eläköön vapaus, eläköön demokratia, herra presidentti.